Pani prezesa. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zahá... Hyvää huomenta, arvon kollegat. Avaan päiväisen istuntomme. Esityslistan ensimmäinen kohta kollega Kutasin mietintö aiheesta EIPn vuosikertomus 2009. Täällä on paikalla myöskin EIPn pääjohtaja Filip Maistat. Tervetuloa. Hän osallistuu keskusteluumme. Ja alustuspuheenvuoron saa esittelijä Kutas. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. Mulțumesc mult, domnule președinte. Kiitos paljon, puhemies. Hyvä, puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämän vuosikertomuksen esittelijä EIPn toiminnat vuodelta 2009 kuuluu demokraattiseen toimintaan, joka käydään joka vuosi. Ja se johtuu siitä, että pankilla on vastuunsa Euroopan parlamentin edessä. Tässä on kyse säännöllisestä toimista, toiminnasta, mutta se ei ole mitenkään tavanomaista tai banaalia. Pitää kohdistaa, painottaa joitakin kohtia, jotka ovat tärkeitä EUn tulevaisuuden kanssa. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, EIPstä on tullut tärkeä poli, ulkopolitiikan tukiinstrumentti koko EUlle. Se on myös tärkeä kumppani, jos me haluamme antaa lisää dynamiikkaa EUn taloudelle. Puhemies pyytää esittelijä hidastamaan hieman tahtiaan, koska tulkeilla on vaikeuksia pysyä perässä. Minä toivon, eh, minä haluaisin kiittää kollegoja kaikesta siitä, mitä ovat tehneet tämän mietinnön parantamiseksi. Ja haluan myös osoittaa kiitokseni kollega Tiifille, joka kuuluu EIPien henkilöstöön, ja erityisesti Philip Meistatille ja, ja EIPn varapääjohtajalle. Me käytämme kaikki keinot jotta tulisimme hyvin toimeen ja jotta voisimme päästä sopuun siitä, miten, mitä lainoja EIP myöntää ja miten jäsenvaltiot hoitavat velkapolitiikkaansa. Tämän lisäksi tämä talouskriisi ilmasto edellyttää investointeja terveyspalveluihin, koulutukseen, infrastruktuuriin ja energiaan. Ratkaisuja voidaan löytää vain Euroopan tasolla ja EIP on tässä tärkeä rooli jos teille nyt sopii, niin otan kaksi esimerkkiä keskeistä tärkeää, jotka kuvaavat hyvin sitä, miten EIP on stimuloinut Euroopan taloutta. Ensinnäkin on kyse lainoista, joita on myönnetty PK-yrityksille. Ja nämä hankejoukkovelkakirjat me myönnämme 90 prosenttia. Me tiedämme, että 90, lähes 90 prosenttia Euroopassa on PK-yrityksiä. Kun näihin investoidaan, niin silloin myötävaikutetaan suurelti, suuresti tutkimustoimintaan koko EUn alueella. EIP on myöntänyt 2009-2010 PK-yrityksille rahoitusta, joka on ylittänyt sen vuositavoitteensa, joka oli 7,5 miljardia euroa. Vuonna 2010 helpoitettiin investointeja nimenomaan PK-yrityksen toiminnan helpottamiseksi. Se oli 200 miljoonaa euroa. Oli kyse eh, mikroluotoista. Mutta tässä pitää myös puhua niistä menettelytavoista, joilla näihin varoihin voi päästä, kuin myös valintamenettelyistä, joista rahoitusvälittäjien tarvitsevat, jotta niiden toiminta olisi paljon selkeämpää. Me haluamme antaa teknistä apua ja yhteisrahoitusta <clears throat> konvergenssialueille, jotta nämä voisivat paremmin hyödyntää eurooppalaisia rahastoja, joita niille on tarkoitettu myönnettäväksi. Haluaisin puhua myös näistä <clears throat> hankijoukkovelkakirjoista ennen kuin Mehän olemme suhtautuneet erittäin toiveikkaasti tähän rahoitusvälineeseen. Minä olen sitä mieltä, että kyllä me toivomme, että erityisesti näiden mm, suurten joukkovelkakirjalainojen luokitus olisi parempi. Tässä on kyse yrityksistä, jotka haluavat investoida näihin suuriin infrastruktuurihankkeisiin. Puhutaan näistä kerrannaisvaikutuksista. Näin yrityksillä on enemmän rahaa, jotta ne voivat todella suorit, toteuttaa esimerkiksi liikenteessä, energiassa ja kestävässä kehityksessä infrastruktuurisijoituksia. Meidän pitää todella keskittää näihin avainhankkeisiin, erityisesti tie- ja rautatieverkostoihin ja kytkeä keskeiset eurooppalaiset satamat, satamat toisiinsa. Ja tällä tavalla voimme vähentää Euroopan keskinäistä er-, energiariippuvuutta. Ajattelen nimenomaan Nabucco-kaasuputkea siihen suunnattuja sijoituksia. Kun puhumme talouskriisistä, meidän täytyy myös puhua veroparatiiseista, koska jos meillä ei ole tarpeeksi avoimuutta siitä, mistä, minkälaisia rahoitusvälineitä käytetään, niin silloin EIPn myöntämät lainat voivat joskus kulkeutua näihin veroparatiiseihin, mutta EIPllä on velvollisuus olla sekaantumatta näihin toimiin, jota, joita erittäin vähän avoimet toimijat toteuttavat, koska silloin on piilee, siinä piilee se riski, että raha päätyy veroparatiiseihin. Tällä hetkellä, niin kuin jo sanoin, me emme ole täydellisen tyytyväisiä EIPn valintatoimenpiteisiin, kun on kyse rahoitusvälittäjistä. EIPllä on velvollisuus julkistaa vuosittain sen rahoituksen toiminta. EIPllä on myös velvollisuus auttaa paremmin kehitysmaita. Näissä valtioissa EIP tukee äh, Euroopan ulkopolitiikan toimintaa. Sen takia minä olen sitä mieltä, että useat työnantajat näillä aloilla ovat velvoitettuja toimimaan paremmin tällä maaperällä EUn tukemissa kehitysmaissa. Minä olen nyt valmis kuuntelemaan kollegojen kommentteja ja voin sen jälkeen tehdä loppuyhteenvedon. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa Eiven pääjohtaja Maistat. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires. Hyvät puhemies, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat. Minä haluan vielä kerran kiittää teitä siitä, että minut on kutsuttu tänne perinteen mukaisesti puhumaan ja ottamaan, puhumaan, osallistumaan keskusteluun, ottamaan kantaa teidän sisältöön, jossa puhutte EIPn toiminnasta. Minä haluaisin erityisesti kiittää teidän esittelijänne, herra Kutasia, jolla oli hieno ajatus ei ainoastaan rajauta tämmöiseen retrospektiiviseen katsaukseen, vaan luoda katsaus myös tulevaisuuteen. Ja tästä minä haluaisin teille puhua, jos se teille sopii, ja osoittaa sitä, että meidän hallintoneuvostomme on halunnut luoda kolme linjausta EIPlle tuleville vuosille – meidän toimintamme tulee kietoutumaan kolmen akselin ympärille. Me haluamme luoda Euroopan 2020-strategian, taistella ilmastopolitiikkaa, ilmastonmuutosta vastaan ja parantaa EUn ulkopolitiikkaa. Meillä on nyt talouskriisi vielä päällä. Eurooppalaiset valtiot ovat antaneet lyhyen aikavälin vastauksia erilaisten kansallisten ohjelmien myötä haluakseen ensiksi pelastaa pankit ja sen jälkeen stimuloida talouden elpymistä. Nämä kansalliset suunnitelmat saivat myös tukea, koska ne hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa vuonna 2008. EIP on osallistunut tähän kasvattamalla lainaosuuttaan 48 miljardilla 2007 nostaakseen 79 miljardin vuonna 2009. Se haluaa elvyttää taloutta niillä sektoreilla, jotka on määrätty, priori, jota on priorisoitu kaikista tärkeimmiksi, erityisesti tukea PK-yrityksiä, niin kuin teidän esittelijänne tässä aiheellisesti ja ansiokkaasti sanoi. Tämän lyhyen aikavälin vastauksen jälkeen, jonka avulla vältettiin pahin skenaario, meidän, on, meidän piti antaa vastaus pidemmälle aikavälille. Ja sen takia olemme luoneet Eurooppa 2020-strategian. Tätä on kritisoitu, mutta me haluamme myös kasvattaa työllisyyttä ja ja tuottavuutta, ja sen pitää nivoutua yhteen sen ympärille, josta puhutaan tiedon, tutkimuksen, koulutuksen ja innovaation kolmiona. Mm, EIP on halunnut antaa merkittävän panoksen tämän kolmio, kolmiostrategian toteuttamisessa. Se on jo rahoittanut yli neljällä miljardilla koulutussektorin hankkeita ja yli seitsemällä miljardilla hankkeita, jotka kuuluvat tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatioon. EIPllä on tarkoitus kasvattaa rahoitustaan näillä aloilla ja tässä mielessä se haluaa jatkaa myös toteuttamista eh, komission kanssa yhdessä rahoitusvälineiden kehittämistä Sharing Finance Felicity. Se haluaa siis parantaa tutkimustyötä, koska näiden välineiden avulla voidaan antaa lisää nostetta Euroopan budjetille samalla summalla, samalla määrällä kuin Euroopan budjetti, mutta Euroopan budjetti kyllä kestää suurempia investointeja ja samanaikaisesti näillä yhteisillä rahoitusvälineillä voidaan kasvattaa EIPn pääomaa, mutta samalla pääomalla EIP voi antaa myös enemmän lainaa sanoin tässä tämän RSFF. Se on lisärahoitusapua tutkimustyöhön vuoden 2010 lopulla. Jo me saimme 390 miljoonaa budjettiapua. Me kasvatimme EIPn pääomaa, sinne merkittiin lisää pääomaa. Tällä me voimme, pystymme antamaan yli 6 miljardia euroa, joka tarkoittaa noin se kaksinkertaista nostetta erityisesti tutkimus- ja tuote, tutkimuksessa ja kehitysalalla, eli EIPn myötävaikutus tähän Eurooppa 2020-strategiaan tulee olemaan paljon tehokkaampaan, kun se voi perustaa sen pragmaattiseen yhteistyöhön komission kanssa ja myös muiden eurorahoitusinstituutioiden kanssa. Toinen akseli, taistelu ilmastonmuutosta vastaan ja kuinka sillä on joskus dramaattisia vaikutuksia. Siitä on tullut prioriteetti EUlle ja myöskin EIPlle. Fukushiman ydinvoimakatastrofi ja sen kyseen jälkeen tuoma kyseenalaistaminen edellyttää meiltä massiivisia investointeja energiatalouteen, mm, uudistuviin energiavaroihin, uudistuvaan energiatek- uud- energiateknologiaan. Meidän täytyy suoraan vaikuttaa siihen, että vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Näitä lainoja on kasvatettu yli 20 miljardilla, eli yli 30 prosentilla kokonaislainamäärästä. Jos puhutaan lainoista uusiutuvien energia, energioiden <clears throat> hankkeisiin, niin se on ollut kohonnut yli 6 miljardia, jos puhut, tässä puhun tuuli- ja aurinkovoimaenergiasta pääosin. Meillä on myös hankkeita parantaa energiatehokkuutta. Ne ovat nousseet myöskin yli 2,3 miljardilla viime vuonna ja me haluamme kohottaa niitä vielä jatkossakin, koska meillä on ri- suunnatonta potentiaalia u- uusissa energiamuodoissa, erityisesti kiinteistöalalla rakennuksessa jos me ajattelemme investointeja, joiden avulla halutaan kehittää kaupunkiliikennettä, eli vähentää samalla myös vähentää yksityisliikenteen aiheuttamia haittoja. EIP on tähän myös suunnannut 7,9 miljardia viime vuonna. Me haluamme jatkaa tukemalla näitä energiatehokkaita muotoja, uusiutuvia energiavaroja. Ja me olemme myös aika hyvässä tilanteessa, jotta voisimme toteuttaa metodologiaa joka on hyvin monimutkainen, monimuotoinen teknisessä mielessä, mutta on kyse metodologiasta, jonka myötä halutaan arvioida paljon lähemmin, miten, miten me lainoitamme kaikkia hankkeita, joita me käynnistämme. Tällä me haluamme myös taistella ilmastonmuutosta vastaan, ja se on meille keskeinen prioriteetti. Ja vielä viimeiseksi kolmas akseli, mikään valta, mikään suurvalta ei voi sanoa, että se harjoittaa ulkopolitiikkaa, jos ei siihen ole rahallista tukea. Kiina on sen ymmärtänyt täysin. Se puuttuu koko maailman toimintaan rahoituksellisesti. Samalla se sillä saavuttaa ulkopoliittisia tavoitteitaan. Jos EU haluaa todella kehittää sellaista ulkopolitiikkaa, jolla olisi vaikutusta koko maailmassa, EUn pitää myös omata hyvä ja vahva rahoitus. Ja EIP voi myös, voisi olla tämä vahva käsi, tukeva käsi tässä ulkopolitiikassa. EIPllä on myös omaa ulkopolitiikkaa, mutta e- jäsenvaltiothan ovat myös EIPn osakkeen omistajia. Ja tässä voidaan tehdä suosituksia ja varmasti kun luonnostellaan tulevia rahoitusnäkymiä 2014-2020, EIP voi ottaa tähän osaa. Tässä puhemies yleiskatsaus tähän kolma, kolmoislinjaukseen, joka EIPllä on nyt hahmottumassa tuleville vuosille. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitoksia, arvoisa pääjohtaja. Seuraavana komission puolesta herra Sefcovic. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Alkuun haluaisin kiittää esittely Kutasia erinomaisesta mietinnöstä ja on hienoa, että pääjohtaja Maistaat on mukana näissä keskusteluissa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että komission lisää, komissiokin voi onnitella EBtä sen tehokkaasta toiminnasta kriisin aikana. EIPn panos oli erittäin tärkeä luottovajetta on pyritty EPn toimesta korvaamaan. Se on ollut erittäin tärkeää sekä jäsenvaltiolle että globaaleilla markkinoilla kumppaneillemme. EIP on lisännyt lainoitustaan huomattavassa määrin ja keskittynyt keskeisimpiin ö, toiminta-alueisiin. Olemme parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikka, että vähäpäästöinen toiminta on keskeisellä sijalla EPn toiminnassa. Tarkoituksena on keskittyä lähentymisalueisiin rahoitustoimin, kuten Jaspers ja Jeremien avulla, jotta ilmastonmuutosta vastaan voitaisiin taistella. Lisäksi olemme tyytyväisiä siihen, että PK-yrityslainoitusta on lisätty ja panostettu laadukkaisiin lainoitusvälineisiin juuri PK-sektorilla. EIBn ja kehitys- ja jälleenrakentamispankin työnjako on keskeisellä sijalla. Tätä kautta meidän tulee todellakin hyödyntää EIBn pääomaa tehokkaalla mahdollisella tavalla. Meidän täytyy katsoa volyymimarkkinoita sekä riskimarkkinoita ja sitä kautta löytää tasapainoinen ratkaisumalli. Muutama sananen näistä rahoitusvälineistä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että innovatiivista rahoitusvälineiden käyttö EIBn kautta. Sitä tulisi vahvistaa. Meidän tulisi panostaa muun muassa takuiden myöntämistä ja sillä tavalla voidaan varmistaa, että kolmansiltakin taholta voidaan varoja saada käyttöön lainoitustoiminnassa. Me tarvitsemme myöskin riskin jakoa ja yhteisiä rahoitusvälineitä ja sitä kautta voidaan vapauttaa pääomaa, mikä taas varmistaisi EIBn omien varojen lisäämisen ja toiminnan tehokkuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tukea enenevässä määrin projekteja, jotka ovat Euroopan 2020-strategian mukaisia. Mitä tulee Eurooppa 2020 joukkoon velkakirjahankkeisiin. Niistä paraikaa keskustellaan. Lisäksi tarkoituksena on panostaa myöskin rajat ylittävään toimintaan ja lippulaivahankkeisiin, jotta voidaan saada aikaiseksi toisiinsa liittyneitä hankkeita. Lisäksi panostamme energia, liikenne ja viestintä, infrastruktuurin kehittämiseen ja muihinkin aloihin, joiden kautta voidaan varmistaa, että kasvu ja työllisyys paranee jatkossa. Ja on hienoa, että parlamenttikin mietinnössään tukee tätä komission ajatusta. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin komissiohan paraikaa tutkii tilannetta varmistaakseen, että uusia välineitä käytetään tehokkaasti. Ja näihin keskusteluihin osallistuvat EIB ja muut rahoitusalan asiantuntijatahot. Lopuksi haluaisin todeta vielä lyhyesti EIBn ulkoisesta toiminnasta. ulkoisen rahoituksen suhteen komissio on sitä mieltä, että parlamentin ehdotus lainoituksen lisäämiseksi on hyvä asia. Yksi miljardi lisää Välimeren alueelle on tärkeä päätös. Ja tämä on keskeisellä sijalla silloin, kun EIB pyrkii todellakin systeemitasolla etenemään ja saamaan aikaiseksi hyviä tuloksia yhteistyössä jäsen kumppanivaltioiden kanssa. Me korostamme myöskin sitä, että aikaisempien investointihankkeiden takaisin palautetut varat voitaisiin uudelleen ohjata muihin äh, uusiin projekteihin. Ja me tiedämme nimittäin, että uudet hankkeet vaativat myöskin uusia resursseja muun muassa henkilöstöpuolella. Ja kun katsotaan EIBn ulkoista toimintaa, niin komissio on aikeessa perustaa työryhmä, joka tutkii sitä, minkälaisia lainoitusjärjestelmiä voitaisiin kehittää, jotta EIB ja muut vastaavanlaiset rahoituslaitokset voisivat tehostaa lainanantoaan Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Ja minä haluaisin vielä todeta, että yhteisymmärryspöytäkirja, jonka joka on allekirjoitettu komission, EIBn ja jälleen ja kehityspankin kanssa, on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavana budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtaja Odile, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen ja pääjohtaja Ristad, kun te käännöitte parlamentin puoleen. Tässä on kyse hallitusten välisen pankin edustajan välittämä viesti. Minä haluan ennen kaikkea keskittyä turvallisuuteen ja EIPn yhteisöllistämiseen. Hyvä puhemies, minä, te sanoitte, että EIP olisi se vahva käsi tai tukivoima EUlle, joka, mutta säilyttäisi kolmois A-luokituksensa. Me olemme harjoittaneet valvontaa vuosien ajan jo sen takia, että teillä olisi myös tämä hyvä, hyvin toimiva vakauden valvonta. Totta kai pitää tukeutua EKPn toimia, mutta EIP hän voi myös perustaa toimintansa uuteen Euroopan pankkiviranomaiseen. Ja meillähän on useita eri säätelijöitä ja meitä on pyydetty tekemään ehdotuksia, mutta minä haluan vielä kerran toistaa sen tosiasian, että me olemme jo ehdottaneet, että EUsta tulisi EIPn täysimääräinen valtainen jäsen, josta tästä hallitusten välisestä välineestä tulisi vähitellen yhteisöllistetty toimielin. Now we will hear the views of our political group. Paljon kiitoksia. Seuraavana ryhmien puolesta, ensimmäisenä kansanpuolen puolesta, kollega Hybner, olkaa hyvä. Um, Kiitos äh, komission jäsen, äh, pääjohtaja Maistat, kollegat. Äh, minä haluaisin myös puhua, kuten pääjohtaja Maista, tulevaisuudesta ja ottaa esiin kolme asiaa. Ensinnäkin toki kasvu, on tärkeää, että Euroopassa se merkitsee investointeja ja investointien rahoitusta. Ja oikeutettu kysymys onkin, mistä tämä rahoitus tulee. Ja siinä te otitte esiin hyvin tärkeät näkökulmat ja Euroopan investointipankin roolin ja sen sisarjärjestöt. On tärkeää muistaa myös, että meille tulee syntymään suurta globaalia kilpailua rahoituksesta. Leikkauksia tapahtuu edelleen, pankkisektorilla on paljon epävarmuuksia, eikä tiedetä, koska ne voivat palata normaaliin rahoitukseen. Ja Euroopan unionin budjetti on yhä vielä liian pieni ollakseen tehokas ja ratkaistaakseen ongelmamme. Toisekseen me arvostamme kovasti sitä, että te olette siirtyneet käyttämään erilaisia rahoitusvälineitä, kuten esimerkiksi hankejoukko velkakirjoja. Myös tämä riskin jakamismekanismi ja paikallisten äh, julkisten ja yksityisten rahoittajien käyttö on tärkeää. Kolmas asia on vielä erityisen tärkeä. Me kaikki tiedämme, että, että liiallinen hallinnointi ja säätely voi tappaa kaiken tämän innovatiivisuuden. Me painottaisin myös sitä, äh, mitä te puhuitte EIPn katalyyttisestä suodattavasta roolista ja siitä, että saataisiin räätälöityjä rahoitusvälineitä tietyille alueille. Me toivomme todellakin, että te painotatte tällaista äh, rohkeampaa äh, puitte, säätelypuitteistoa komission suuntaan. Now, Mr. Paljon kiitoksia. Seuraavana SCTn puolesta edustaja Berman. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Onnittelut kollega Kutasille tästä hienosta mietinnöstä ja tästä alustuksesta. Saaneen ottaa esille yhden asian, nimittäin suhde neuvoston ja parlamentin välillä. Parlamentti on yhteislainsäätäjä silloin, kun puhutaan EIPn ulkoisesta lainoituksesta Euroopan unionin ulkopuolella sekä naapuri- että kehitysmaissa. Mutta kuitenkin neuvosto ei halua huomioida parlamentin kantoja. Olen yllättynyt siitä, että neuvosto on sitä mieltä, että parlamentin ehdotuksiin liittyen se vain ilmoittaa, että niitä ei voida hyväksyä. Esimerkiksi ehdotuksemme EIBn aktiivisemmasta roolista silloin, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan tai EIBn kasvava merkitys mikrorahoituksen alalla. Eikö näitä ehdotuksia voida todellakaan hyväksyä? Neuvostoko määrittelee sen, milloin Euroopan parlamentti voi sanoa jostain jotain. Me olemme yhtäläinen toimija lainsäädäntömenettelyssä ja meidän tulisi tehdä yhteistyötä komission kanssa, jotta myöskin EiB:n ulkoinen toiminta olisi tehokas. Näin me voimme tehdä myöskin tasavertaista työtä lainsäätäjien kesken. Emme voi hyväksyä sitä, ettei meidän ehdotuksiamme voitaisiin hyväksyä. Meidän täytyy varmistaa, että meidänkin äänemme kuullaan. Ja minun mielestäni nyt neuvoston täytyy kuunnella parlamenttia ja se, että neuvosto ei ole laisinkaan läsnä tässä keskustelussa, on aivan järjetöntä. Mitä tulee EIBn tai EUn ulkoiseen toimintaan, niin EIBn rooli on keskeisellä, sillä on keskeinen merkitys ja sitä kautta voidaan varmistaa taloudellista kasvua ja infrastruktuurin kehittämistä. Näin voidaan parantaa suhteita kehitysmaihin ja me tarvitsemme tällaista julkista pankkisektoria. Meidän täytyy tietenkin huomioida Lissabonin sopimuksen määritelmät ja tavoitteet. Ja parlamentti haluaa pitää mielessä tämän seikan, kun näistä EIBn ulkoisista toimista puhutaan. Ja me haluamme varmistaa, että myöskin neuvosto pitää tämän kirkkana mielessä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Gujar liberaalien puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvää päivää pääjohtajalle. Minä haluaisin korostaa yhtä kohtaa, kun me aloimme tehdä työstämään, aloimme työstämään tätä mietintöä, niin silloin pitkän aikavälin välttämättömyydet olivat jo erittäin tarpe- tarpeellisia. Ja kriisihän on osoittanut, että me olemme ehkä tehneet liikaa työtä tässä lyhyen aikavälin perspektiivissä, eli me tarvitsemme pitkän aikavälin investointeja ja teidän laitoksella on siinä tärkeä rooli. Mutta kaikki se, mitä on nyt tapahtunut viime aikoina, ajattelen tässä ennen kaikkea Välimeren eteläistä rantaa, joissa on tiedostettu joitakin asioita, niin ainakin energiavalinnoissa, niin silloin minä haluan vielä enemmän kannustaa teitä teidän työssänne ja teidän roolissanne ja, ja todella ottaisitte mm, huomioon kaikki meidän edustajimme myönteiset kannanotot. Kuten edustaja Odi sanoi, tässä me, kun me me harjoitamme valvontaa joidenkin laitosten suhteen, niin on myös käyty keskusteluja. Voin sanoa, että minä ainakin puollan näitä hankkeita ja paljon ajatuksia on liikkeellä, mutta minä kuuntelen erittäin tarkasti niitä, että me, meidän täytyy ei ainoastaan painottaa vain yksityisen sektorin kumppaneita, vaan meidän pitää ajatella, mikä tulee olemaan lasku veronmaksajille. Loppu, loppujen lopuksi siis tämä voi olla myös tärkeä ajatus, mutta meillä on myös rahastoja käytössämme, jotka on perustettu Euroopassa. Minä ajattelen Margarit-rahastoa säästökassoa, jossa on kyse säästökassoista äh, muun muassa, ja siinä puhutaan raja-aloista. Meidän täytyy investoida enemmän pitkälle aikavälillä harjoittaa valvontaa, jotka ovat todella tasokkaita. Ja se on vähintä, mitä voi ajatella tällä hetkellä. Me tuemme teitä ja me haluamme, että kaikki nämä viimeisimmät tapahtumat äh, kannustavat ajattelemaan meitä vielä pidemmälle ja katselemaan avarammin tulevaisuutta, laajemmin tulevaisuutta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Kanfen vihreiden puolesta. Olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen, hyvä EIPn pääjohtaja, hyvät naiset, herrat, kollegat, te tiedätte, vihreä perinteisesti on erittäin vahvasti sitoutunut EIPn toimintaan. Se on julkisen politiikan väline, se on hyvin toimiva, me olemme hyvin kiinnostuneita siitä, mutta me vaadimme myös siltä paljon. Mutta nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä. Meidän visiomme EIPstä on sellainen, että EIP on täysi valtainen pankki, eli sillä se toimii niin kuin pankki. Useat kollegat ovat viitanneet jo siihen, että sen pitäisi ehkä integroida ehkä uusia pakotteita omaan toimintaansa, jotka olisivat enemmän pankki, pankkikeskeisempiä, mutta se on kyllä täysivaltainen pankki, koska siellähän käytetään veronmaksajien rahoja ja kaikki muut pankit eivät välttämättä toimi näin. Sen takia se on hyväksynyt sääntöjä, jotka menevät vielä pidemmälle kuin mitä yksityinen sektori ehkä voi tehdä. Ja minä haluan korostaa jotakin kohtia, joista mielestäni, e, joissa mielestäni EP voi, EIP voisi toimia vieläkin paremmin, vaikka se on kehittynyt huimasti. Ensinnäkin on kyse veroparatiiseista. Se on erittäin tärkeä taistelu meille, mutta varmasti suurelle enemmistölle tässä parlamentissa tämä kriisi on osoittanut, että kuinka paljon se voi heikentää, vaurioittaa, jopa romahduttaa rahoitusjärjestelmiä. Meillä on enemmistö parlamentissa, joka tukee sitä ajatusta, että teidän pitäisi toimia vieläkin avoimemmin niiden lainojen suhteen, joita myönnätte yrityksille, jotka toimivat näiden veroparatiisien kautta. Tätä käytäntöä pitäisi, tämä käytäntö pitäisi lopettaa. Pitäisi ottaa huomioon poliittinen elementti, jossa sanotaan, että jos te olette Euroopan vahva käsikassara, jos te todella käytte tällaista taistelua, niin käykää sitä vieläkin jyhkeämmin veroparatiiseen vastaan. Me haluamme, eh, että te ehdollistaisitte joitakin EIPn myöntämiä lainoja yrityksille, jotka eivät ole kokonaan läsnä tässä arvoketjussa. Nämä veroparatiisit ovat mustalla listalla kaikkien kansainvälisten rahoituslaitosten sanotusti mustilla listoilla. Toinen elementti, joho, jonka suhteen vetoamme teihin, se on kyse valvonnasta ja hallinnosta. Tästä on jo puhuttu täällä tänä aamuna. Meidän täytyy laajentaa sitä vastuuta valintakenttää mm, sillä tavalla, että valinnat hankkeiden suhteen veronmaksajien kannalta olisivat avoimempia ja demokraattisempia. Kolmas elementti koskettaa niitä teidän toimintanne hyöty näkökohtia. Te olette täysivaltainen pankki, niin kuin sanoin alussa. Teillä on myös panoksia pelissä, kun ajatellaan riskiä ja, ja suhteessa tuot, kannattavuuteen, tuottavuuteen. Te ehkä etsitte hyötyä muualta, etsitte voittomarginaalia myöskin silloin, kun taistellaan köyhyyttä vastaan, mutta etsitte myös voittoa joka sektorilla. Mutta te voitte myös edetä tässä, kun te teette tätä reporting-toimintaa, kun te ajattelette näitä rahoitusmarkkinoiden ulkopuolisia hyöty, to, hyötynäkö, voittonäkökohtia. Ei voi äh, asettaa vastakkain rahoitus, hyöty- ja voittonäkökohtia ja rahoituksen ulkopuolisia voitto- ja hyötynäkökohtia. Mm, viimeisin elementti puheenvuorossani koskee koskettaa ilmastonmuutosta. On, se on sanottu mietinnössä ihan täsmällisesti, että haluatte myös taistella EUn asettamia ilmastonmuutoksen tavoitteita vastaan. 80 prosenttia CO2-päästöistä on todellisuutta, mutta se oli mahdollista, ellei hiilen käyttöä vähennetä. Meidän täytyy ajatella tätä tarkemmin. Blue car by... Kiitoksia. Sinistä korttia näytetään. Kollega Canfin, hyväksyttekö tämän kysymyksen? Canfin. Herra Canfin, oletteko te miettineet sitä, että EIPn käyttö tällaisena julkisena politiikan välineenä, kuten teidän puolueenne haluaa, että se tulisi suorana rahoituksena EUn kansan veronmaksajilta ja erityisesti brittiveronmaksajilta? Oletteko te miettineet tätä lainkaan? Vastaus on yksinkertainen, että EIP on maksanut paljon vähemmän veronmaksajille ainakin su- y- Englannissa kuin se on maksanut yksity, kuin yksityisen puolen sektori on maksanut y, e, englannin kansalaisille, mutta mm, kyllä tässä on ainakin pelastettu veronmaksajien kannalta paljon. Thank you. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Swinburne ECRn puolesta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Parlamentti on käyttänyt tunteja tässä tilassa miettien, millä tavalla tehdä valvontaviranomaiset äh, äh, vastuulliseksi siitä, että rahoituslaitokset olisivat avoimia ja seurattavia. Ja EIPtä hän äh, Äh, on valvottu, mutta nyt tässä uudessa kriisin jälkeisessä tilanteessa ja Lissabonin sopimuksen tuovat muutokset ovat johtaneet siihen, että me tarvitsemme uudenlaista valvontaa EIPn uusillekin laitoksille, myös EIPlle, ottaen huomiota, miten keskeinen EIP on, kun se rahoittaa jäsenvaltioiden strategioita ja myös merentakaisia strategioita. Ja sen vuoksi sen täytyy nyt myös äh, tehdä tiliä toimistansa tälle parlamentille. EIPn toimia täytyy arvioida ihan samalla tavalla kuin kaupallisten pankkien. Niiden täytyy äh, olla myös äh, kunnollisten stressitestien kohteena. Ja meidän täytyisi myös sanktioida riskilimitit niin, että että ei käy niin, että veronmaksaja maksaa jälleen laskun. Tämän parlamentin täytyy voida valvoa EIPn toimia, varsinkin kun kehitellään uusia rahoitusinstrumentteja. Swinburne. Paljon kiitoksia. Seuraavana Guen puolesta edustaja Klute, olkaa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisa pääjohtaja, maistaat, hyvät komissaariokollegat. Tarkoitus on Euroopan unionin rahoituskykyä voidaan vahvistaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä EIBkin noudattaa olemassa olevia määräyksiä, avoimuutta ja ympäristöystävällisyyttä ja työpaikkojen luomista. Kansalaisjärjestöt, jotka ovat sitoutuneet tähän EIBn toimintaan, niin ovat ilmoittaneet meillä, että tilanne ei ole kovinkaan helppo. Erityisesti kritisoidaan avoimuuden puutetta sen suhteen, miten EU-ssa ja maailmanlaajuisesti lainoitusta valvotaan, miten varoja käytetään ja miten välittäjät raportoivat tilanteesta. Onko EIB tietoinen tästä kritiikistä ja millä tavalla te puututte tähän kritiikkiin? Sitä me kysymme. Kansalaisjärjestöt vaativat EIBltä sitä, että lainoitus tapahtuisi avoimemmin väliteen kautta ja että lainoitus ja välitysehdot olisivat mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset. Jotta avoimuus paranisi, niin kansalaisjärjestöt vaativat, että että muun muassa ympäristöaspekteihin liittyvät kriteerit olisivat mahdollisimman selkeät, erityisesti silloin, kun kyse on kolmansissa maissa tapahtuvasta toiminnasta. Näin voidaan varmistaa, että tiedetään, mikä on kyseisen projektin ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset. Mutta kyse ei ole vain ja ainoastaan avoimuudesta, vaan myöskin EU-standardien noudattamisesta muun muassa sosiaalisella sektorilla. Tätä on kritisoitu kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Minun mielestäni silloin kun EIB toimii, olipa kyse alasta kuin alasta, niin EIBn tulisi noudattaa näitä olemassa olevia kriteerejä. Lopuksi vielä energiapoliittinen huomio turvallisten ja ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttö on onneksi EIB:n keskeisimpänä tavoitteina. Mutta kun katsotaan Fukushiman katastrofia, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän tulisi pyrkiä energiantuotantoon ilman ydinvoimaa ja mahdollisimman vähähiilisenä toimintana. Sen pitäisi olla kaiken A ja O silloin, kun tätä lainotustoimintaa käsitellään. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia kollega Martin esittää vi- sinistä korttia. Oletteko valmis hyväksymään tämän kysymyksen? Edustaja Martin, olkaa hyvä. Der EIB hat ja ausgeführt, dass es EIBn tällainen visionäärinen tavoite on se, että EIBstä tulisi tällainen valovoimainen tekijä kolmannessa maailmassa ja Kiinassa. Voisitteko te olla hieman konkreettisempia, kun te puhuitte tästä yhteistyöstä ja siitä, olette luottamuksesta, että pitäisi voida täydentää sitä, mitä kiinalaiset tekevät kolmannessa maailmassa? Ja, Frage ist klar, bitte. Niin, selvä kysymys, olkaa hyvä. Niin, tähän voisin antaa vastauksen, mutta aika ei tahdo oikein riittää riittää. Kyllähän minulla on paljon matskua kansalaisjärjestöjen vastauksista ja kommenteista. Voin tarjota ne teille käyttöön ja kyllä näistä EIBlläkin on tietoa. Niistä käy ilmi, miten Afrikan maissa ja Aasiassa EIB on toiminut kehitysyhteistyön rintamalla ja minkälaista kritiikkiä tähän toimintaan on esitetty, mutta voin tietenkin tarjota teille tätä materiaalia käyttöön, mutta sen kummempaa vastausta en nyt an, pysty antamaan. Kiitoksia seuraavana EFDn puolesta kollega Bloom, olkaa hyvä. Niin, puhun täällä tänään ottaakseni esiin pari asiaa, jotka saattavat olla avuksi. Olen 35 vuotta investoisti pankkiirina, neuvonantajana, strategina. En ole koskaan en ole koskaan kuitenkaan toiminut niin, että veronmaksajat joutuisivat maksumiehiksi. Ja minä puhun tässä nyt internetpankeista, ja internetpankkien kautta en koskaan ole mitään tehnyt ja ajatelkaa nyt esimerkiksi mitä on Portugalissa tapahtunut. Jos minä haluan investoida valtameren takaa, silloin minä ostaisin rahastoja. En minä halua, mm, että mikään kansallinen mikkihiiripankki investoi minun rahojani tai veronmaksajien rahoja. Koska herra meistä, että tehän johdatte tällaista mikkihiiripankkia. Minä en ole koskaan kuullut enempää pötypuhetta ja puppua kuin mitä te sanoitte. Äh, eihän tässä mitään tilastomuutoksia ole tapahtunut 15-16 vuoteen. Ja mihinkä te tätä rahaa oikein kaadatte? Minä en halua investoida teidän pankkiinne, eikä brittikansa liioin halua sitä tehdä. Ja toivon todellakin, että te ette äh, ohittaisi tämän äh, parlamentin tämän parlamentin vetomuksia, koska se miten te toimitte, niin johtaa katastrofiin oli mikä oli. Hans Petemaat. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana Hans Petemaatin, olkaa hyvä. Gewaltige Fähigkeit zur Realitätsver... Kyllä tässä on todellisuuden taju hämärtynyt, kun Ison-Britannian edustajan sanomaa kuuntelee. Kun katsotaan pankkien ja rahoitusmarkkinoiden tilanteen muuttumista, erityisesti viime vuosina aikana. Voin vain rohkaista teitä sanomalla, että EIV on tärkeä väline kolmella sektorilla. Se, mitä kollega Klute totesi, pitää huomioida silloin, kun puhutaan globaalista strategiasta. On todellakin valitettavaa nähdä, että kiinalaiset valtion investoijat ja myöskin enenevässä määrin poliittiset järjestelmät muutamilla siltaprojekteilla ovat jotain kyhäämässä kasaan, mutta Euroopan unionista ei ole nähtävissä minkäänlaista merkkiä, joten kyllä minun mielestäni EPn tulisi jatkaa tällä tiellä. Tietenkin tärkeänä ovat myöskin PK-yritykset, Mehän tiedämme, että ne eivät ole kovinkaan helposti saaneet lainatusta pankilta. Ja mitä tulee energian käytön muutokseen, niin te voisitte ehkä saada jotain aikaiseksi, erityisesti ottaen huomioon Japanin ydinvoimakatastrofi. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Gose, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä pääjohtaja. Kaiken kuulemani jälkeen ei ole mitenkään arvokasta tälle salille kaikki kuultu, mutta EIPn toiminta meille enemmistölle on kuitenkin positiivista. Lissabonin sopimuksen tuomat parannukset antavat lisää toimintaliikkumavaraa ja se lisää tehokkuutta ja se antaa hyviä vastauksia rahoituskriisille maailmanlaajuisesti. EIP antaa, niin kuin te sanoitte jo, antaa todellista tukea PK-yrityksille ja se on hyvin määräävä panos, kun halutaan parantaa EUn kohesiopolitiikkaa. Näitä toimintoja pitää jatkaa niin paljon kuin se on mahdollista myös laajentaa niitä. EIPn toimintaa pitää kasvastaa strategisissa investointisektoreissa EUssa. Ja minä haluaisin kääntyä teidän puoleenne ja pyytää teitä tukemaan niitä, jotka ovat ryhtyneet aloitteisiin, kun parannetaan pitkän aikavälin rahoitusta nimenomaan kun on kyse näistä erilaisista säästökassalaitoksista. Me haluamme myös, että tilintarkastussäännöstöä parannetaan, mutta se ei saisi myöskään suosia liikaa pitkäaikaistoimintaa, eikä saisi myös rankaista niitä, jotka lähtevät tälle investointitielle. Me tarvitsemme muutoksia, emme tarvitse ainoastaan sovellutuksia. Rahoitus pitkällä aikavälillä, niin kuin te sanoitte, on välttämätöntä, jotta voisimme luoda uusia näköaloja Euroopalle. EUn ulkopuolella ihan oikein sanoi, että EIin pitää olla liikkeelle paneva voima ja sen tulee tehdä aloitteita nimenomaan niin investoisneissa Välimeren alueen maissa. Nykytilanteessa, kun joka puolella tapahtuu paljon, näissä maissa EIP voi oman rahoituksensa avulla ja sen myötä kohdentaa ja hyödyllisesti myötä vaikuttaa tämän alueen, erityisesti Välimeren alueen talouden kehitykseen. Ja tällä tavalla se vaikuttaa näiden maiden demokratian kehittymiseen, joissa tulevaisuus on vielä hieman vaakalaudalla. Minä olen käytettävissänne, jos lisää pyyntöjä tulee EU-hun, EUlle ja toivon, että EU myös pyytää lisää. Senor. Kiitokset. Seuraavana edustaja Sanchez Presedo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa pääjohtaja, hyvät kollegat, haluan siksi onnitella edustaja Kutasia mietinnöstä. EIP pitää tehdä enemmän, paremmin ja nopeammin. Sillä on tärkeä rooli, kun se haluaa helpottaa lainoitusta ja kehittää projekteja kaikilla talouden sektoreilla EUn hyödynnimissä ja se on myös myötävaikuttanut kriisistä selviytymiseen. Kriisi on tietysti vaikeuttanut luototusta ja lainoitusta ja se on myös, sen takia meidän täytyy uudestaan orientoida meidän talousmalliona. EIPn rooli on kriittisesti tärkeä. Sen täytyy myös olla hyvin maksukykyinen ja sillä pitää olla tukeva rahoitus. Sillä tavoin se voi toimia hyvissä olosuhteissa myös silloin, kun on kyse pääomamerkitsemisestä. Sen täytyy toteuttaa tärkeitä välttämättömiä hankkeita. Meidän muuten ne rahoitetaan liikepankkien toimesta ja silloin te tiedätte, mitkä silloin ei päästä hyvin olosuhteisiin. Jos puhutaan vuodesta 2009, EIP on kasvattanut 40 prosentilla toimintansa. Se on myös rahoittanut paljon PK-yritystä. Yli 5 prosentilla se on myös tukenut vähiten kehittyneitä alueita. Ja se on myös taistellut ilmastonmuutosta vastaan ja parantanut energiatehokkuuden toteutettavuutta. Mutta tilanne vaatii vielä kestävämpää rahoitusta pitkällä aikavälillä, jotta voimme todella päästä päästä EUn strategisiin tavoitteisiin. Kriisi on vähentänyt tämän, heikentänyt tämän rahoituksen toteuttamista. Sen takia on välttämätöntä parantaa näitä eurobondeja, eurojoukkovelkokirjalainojen antamista. Sillä tavoin me voimme toteuttaa kehitystoimenpiteitä ja luoda myös hyviä, hyvää perustaa muille rahoituslaitoksille. Tämä on huomattava tuntuva parannus meidän oman taloutemme, taloushallinnon toiminnan toteuttamiselle. Se on hyvä silta. Me voimme tällä tavalla kytkeä hyvin nämä investoinnit EUn toimintaan. Now, Paljon kiitoksia seurana kollega Eles. Olkaa hyvä. Herra puhemies, täällä on sanottu, että meidän pitäisi saada muutoksia aikaiseksi. aikaiseksi itsenäisyyspuolueen edustaja Bloom ei edusta täällä koko Briten saarta ja me tiedämme, ettei ihan lähitulevaisuudessa tilanne tule muuttumaankaan, ainakaan meillä päin. Kun katsotaan tämän hetkistä keskustelua ja pohdintaa siitä, että miten tästä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä irti kansalaisille. Ja olen kiitollinen investointipankille sen tekemästä työstä instituution kohdistuvan luottamuksen vahvistamiseksi. Mutta mitä tulee näihin hankejoukkovelkakirjoihin? Kesäkuussa, kun asiakirja on pöydällä, niin tarkoittaako se käytännössä sitä, että se on hiukan toisenlainen kuin komission asiakirja, eli että siitä on nähtävissä teidän näkemyksenne, joka me voisimme huomioida silloin, kun monivuotisia rahoituskehyksiä muotoillaan. Keskustellaanko Euroopan unionin ulkopuolisesta toiminnasta vai ainoastaan siitä, mihin komissio viittasi? Ja tärkein kysymys, voimmeko säästää rakenne- ja kohesion rahastoissa, koska tehän olette tarjoamassa infrastruktuurin kehittämiseen uutta rahoitusvälinettä. Tämähän on tärkeä seikka silloin, kun vaarana on se, että varoja ja lainotusta ei voida lisätä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Morganti. Niin, puhemies, arvon kollegat, EIPn vuosikertomus tuo esiin tärkeitä asioita, muun muassa sen, että täytyisi keskittyä yhä enemmän luottojen saamiseen. Se on tärkeää varsinkin pk-yrityksille. Sen lisäksi mielestäni hankejoukkovelkakirja on erittäin hyvä väline kasvulle ja myös infrastruktuurialalle. Se, mikä minua äh, hämmästytti äh, oli se, että halutaan eip lisää äh, henkilöstöä. 2009 me olemme nähneet, ketkä ovat hyötyneet näistä lainoista, esimerkiksi Turkki. Turkkihan on saanut yksi kolmasosan kaikista lainoista, jotka on myönnetty EUn rajojen ulkopuolella. Se on yksi neljäsosa siitä, mitä Italia saa. Ja nämä lainat siis helpottavat erilaista toimintaa, mutta minusta ei ole reilua, että unionin ulkopuoliselle maalle Turkille myönnetään tällaisia varoja ja tämä vain jatkuu. Morganti, now I... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Stojanov, olkaa hyvä. Kiitos. On har, harvinaista nähdä tässä parlamentissa Mm, että tehdään näin selkeitä ja lyhyitä mietintöjä, jos puhutaan EIPn toiminnasta ja Euroopan kehityksestä. Se on kiistämättä varsin tärkeää. Minulla on muutama kommentti mietintö, mietinnöstä ja siitä, mitä olen täällä kuullut. Minä tuen EIPn politiikkaa, kun puhutaan PK-yritysten tukemisesta. Se on paljon tärkeämpää Euroopalle kuin esimerkiksi kuin taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Meidän pitäisi keskittää toimintaamme tälle sektorille paljon enemmän kuin esimerkiksi vihreiden teknologian kehittämiselle. Totta kai nämä teknologiatkin voivat auttaa pk-yritysten toimintaa. Jos ajatellaan puhtaasti Euroopan tasolla, niin olen samaa mieltä talousarvion valvontavaliokunnan edustajan kanssa meidän pitää valvoa paremmin Euroopan uuden pankkiviranomaisen toimintaa. Mutta se, mitä kuulin, ne tiedot, joita kuulin, herättää tiettyä huolestumista. Meidän pitäisi laatia myös parempi parlamentaarinen valvonta ulkopuolisille investoinneille. EIPn Euroopan ulkopuolista toimintaa ajatellen, meidän, koska ei, Euroopan ulkopuoliset maat saavat joskus enemmän investointeja kuin eurooppalaiset valtiot. degli investimenti ha sempre svolto un ruolo chiave e importante nello sviluppo dell'Unione. EIPllä on ollut avainrooli unionin kehityksessä. EIPn rooli ja toiminta on vielä merkityksellisempää tällaisen kriisin aikana. Kriisin jälkeistä taloudellista hallintaa uudistetaan ja se saattaa johtaa siihen, että annetaan vähemmän lainoja jäsenvaltioille hyvin tärkeisiinkin projekteihin, joita tarvitaan Euroopan kilpailukykyyn. Olen samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää saada vauhtia hankejoukkovelkakirjoihin. Tämä on loistava ratkaisu saada uusia luottoja aikaiseksi ja tukea sitä kautta infrastruktuuriprojekteja, joita Eurooppa tarvitsee rakentaakseen paremmin sisämarkkinoita. EIPn rooli tässä on ratkaiseva. Kertomuksessa todetaan, että varoja on ohjattava PK-yrityksille ja EU, EIPn täytyy todellakin huolehtia siitä, että syntyy tuloksia. Sitten vielä hieman pankin toiminnasta. Usein nämä PK-yritykset eivät voi hyödyntää näitä mahdollisuuksia sen vuoksi, että ne hankkeet, joita rahoitetaan, vaatii todellisia resursseja ja PK-yritykset eivät sen vuoksi voi tähän osallistua. Osallistuminen on usein hyvin, hyvin byrokraattista ja sen vuoksi PK-yritykset harvoin voivat osallistua Kuitenkin sosiotaloudelliselle yhteiskunnallemme on erittäin tärkeää, että meillä on pk-yrityksiä ja sen vuoksi näitä menettelytapoja täytyy muuttaa niin, että pk-yritykset voivat hyötyä niistä paremmin. EIPllä on hyvin tärkeä rooli juuri nyt, kun ajatellaan mikä on taloudellinen tilanne. Me tarvitsemme pitkän aikavälin strategiaa niin, että voimme huolehtia siitä, että tuki ja investoinnit tapahtuvat todellakin kentällä ja että äh, sitä kautta voidaan tukea demokratiaa ja hyvää markkinataloutta. Kiitoksia seuraan edustaja Ludvigson. Kiitos. Haluan ottaa esiin kaksi pääasiaa tässä mietinnössä. Ensinnäkin EIPllä on keskeinen rooli EUn 2020 strategiassa. Erityisesti tämä koskee investointeja vihreään infrastruktuuriin. Jotta Euroopan talous olisi kestävää, äh, meidän on panostettava enemmän infrastruktuuriin ja esimerkiksi rautateihin. Infrastruktuurista täytyy tehdä hyvin toimiva kokonaisuus. EIPn on oltava yhä aktiivisempi näillä avainaloilla. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua, kun puhutaan joustavista rahoitusrakennelmista. EIP on ottanut erinomaisen askeleen oikeaan suuntaan, mutta me tarvitsemme uusia rahoitusvaihtoehtoja. Ennen kaikkea olisi mahdollista kehitellä mallia, jossa eurooppalaiset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset tasot tekisivät yhteistyötä tuottavammalla tavalla. EIPllä on tärkeä rooli myös EUn kehityspolitiikassa. Tässä on myös selkeätä parannuspotentiaalia pankin toiminta on tehtävä avoimemmaksi niin, että se olisi myös paikallisemmin ankkuroitunut ja että keskityttäisiin selkeämmin unionin yhteisiin kattaviin kehitysyhteistyötavoitteisiin. Ympäristönäkemykset on aina otettava mukaan, kun EIP tekee päätöksensä. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä kollega Stevenson, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. EIB tarjoaa jopa miljardi euroa tuuliturbiinien ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöprojekteihin UKssa. Tämä sopii tietenkin ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun strategiaan, mutta kun katsotaan nykyistä rahoituskehystä, niin se on aika lailla puutteellista erityisesti valvonnan suhteen. 6 miljardia euroa on tarjottu tuulivoimaloiden kehittämiseksi Euroopan unionin alueella, mutta EIB hyväksyy rahoitusehdotukset ilman sen kummempaa valvontaa ja minun mielestäni tämä ei ole hyvä asia. UK on alan edustajat ovat sanoneet, että heidän kapasiteettia on käytetty vain 30 prosenttisesti hyväksi. Viime vuonna jopa vain 21, 21 prosentin käyttöasteella ja se tarkoittaa sitä, että yritykset eivät voi pärjätä markkinoilla ja se tulee taas johtamaan myöskin omaltaan energiahinnan nousuun. Tämä on melkoinen rahoituksellinen skandaali ja kyllä EIBn pitäisi lopettaa investoinnit tuulivoiman saralla. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana siirrymme Catch the Eye-menettelyyn ja kollega McGuinness ilmeisesti haluaa käyttää puheenvuoroa, joten olkapas hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää James Ellisiä hänen huomioistaan liittyen edustaja Bloomin kommentteihin ja ehdottaisin UKIPin kollegoille, että jos he haluavat äh, tehdä jonkinnäköisen äh, pointin, niin heidän ei tarvitse loukata meitä. Hän piti meitä äh, hän kuvaili meitä tylsistyneiksi, kotirouviksi, vihreiksi tai muuten vaan turhiksi. No sitten EIP-pankista vielä. Irlanti on saanut rahoitusta PK-yrityksille, mutta ehkä pääjohtaja tai joku muu voisi kommentoida sitä, miten saatavilla tämä äh, rahoitus on, koska täällä on jo sanottu, että PK äh, yritykset äh, saavat tietoa tästä rahoituksesta, mutta kun he sitä sitten lähtevät hakemaan, niin sen saaminen on hyvin hankalaa. Tämä on käytännön tasolla hyvin tärkeää PK-sektorille ja pyytäisin tähän vastausta. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Paskoa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvä EIBn pääjohtaja. EIB perustettiin unionin tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi sekä unionissa että unionin rajojen ulkopuolella. Rahoitus toteutetaan lainoituksen kautta ja takain ovat jäsenvaltiot. Ja täällä on sanottu, että vuoden 2009 loppuun mennessä rahoitusaste on noussut 19 miljardin euroon. Se on melkoinen määrä ja haluaisimme kuulla, että mitkä riskit ovat tähän lainoitukseen liittyneenä. Tärkeää on myöskin katsoa, minkälaisia hallinnollisia kustannuksia tästä syntyy EU-budjetista maksettavaksi. EIBn toiminnan pitäisi liittyä myöskin valvonta, josta vastaavat muun muassa Olaf. Jotta tuloksia voidaan arvioida tehokkaasti ja katsoa, onko määräyksiä noudatettu, niin se edellyttää todellista valvontaa. Ja tästäpä syystä suosittelisinkin komissiolle, että tällaisesta valvontajärjestelmästä alettaisiin keskustelemaan, jotta avoimuuden periaatetta voitaisiin enenevässä määrin vaalia. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Basescu. Kiitos puhemies. Minä haluaisin myös onnitella edustaja Kutasia erittäin hyvin jäsennellystä mietinnöstä. EIPn toimintaa pitää paremmin kohdentaa, sen pitää olla selektiivisempää ja sitä pitää orientoida konkreettisiin tuloksiin. Pankin pitää olla yhteistyössä rahoitusvälittäjien kanssa, jotka toimivat avoimesti ja vastuullisesti. Me tarvitsemme tuntuvasti kasvatusta investointeihin pitkällä aikavälillä ja meidän pitää keskittyä infrastruktuurin ja eurooppalaiseen yhteenkuuluvuuteen. Öö, minä olen erittäin iloinen siitä, että EIP haluaa parantaa PK-yritysten toimintaa. Ne ovat myös toimintaa, jotka liittyvät ilmastokysymyksiin. Mitä tulee lainoitukseen, EIPllä pitäisi olla vähän aktiivisempi informaatio politiikkansa nettisivuillaan. Sen pitäisi kertoa enemmän maksuista siitä ja niistä alueista, jotka ovat hyötyneet näistä lainoituksista ja maksuista. Kiitos. Pian. Kiitoksia seuraavana kollega Kansian. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Di fronte Kiitos puhemies. Tämä äh, kriisi, taloudellinen kriisi, joka meillä nyt on ja kaikki mitä on tapahtunut Välimeren alueella, Japanissa ydinvoiman suhteen, niin kaikessa tässä EIP on oikeastaan se operatiivinen käsivarsi, joka meillä on. Se on erittäin tärkeä. Teidän täytyy reagoida Euroopassa, mutta sen lisäksi myös Euroopan ulkopuolella – me tiedämme, mitä Välimeren alueella tällä hetkellä tapahtuu, joten teillä on paljon uusia tärkeitä tehtäviä. Uudet mekanismit rahoitusalalla ovat tärkeitä. Olemme puhuneet täällä jo useaan kertaan näistä hankejoukkovelkakirjoista. Voisitteko te kertoa hieman enemmän näistä hankkeista? Ja pääjohtaja Maistat, millä rahasta mistä rahastosta nämä luodaan ja edellinen elvytyssuunnitelma, eh, miten se liittyy tähän nykyisiin? Voisitteko te kertoa tästä periaatteesta? Tämä rahasto, jonka nyt tulisi puhaltaa eh, uusia tuulia talouteen, on tärkeää, että toimimme oikealla hetkellä nyt. Mr. Rubiks. Kiitos. Seuraavana edustaja Rubiks. Kiitoksia, herra puhemies. EIBn vuoden 2009 vuosikertomus on hyväksyttävissä. Kun katsotaan tulevaisuuteen, niin olen pitkälti muiden kollegoiden kanssa samaa mieltä. Minä uskon, että strategista uudistusta tarvitaan erityisesti pitkäaikaisiin investointeihin liittyen. Tietenkin tukikysymyksistäkin on keskusteltava. ja varoinhallinnoinnin pitäisi toimia tehokkaasti. Meidän täytyy myöskin huomioida pitkän aikavälin projekteja, jotka eivät tuota välittömästi tuottoa. Tämän lisäksi me tarvitsemme myöskin tietynlaisia takuujärjestelmiä. Meidän täytyy keskustella myöskin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Minä uskon, että sitä kautta tehokkuutta voidaan vaalia. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustajan Matula, olkaa hyvä. domnule Kiitos puhemies. Minä tervehdin komission jäsentä ja EIPn pääjohtajaa. Mitä tulee EIPn investointeihin PK-yrityksille ja yhteenkuuluvuusalueille ja investoinneille, jotka parantavat ilmastotilannetta, ne pyrkivät antamaan hyvän vastauksen niille alueille, jotka ovat kärsineet eniten kriisistä nämä joukkovelkakirjalainat ja investoinnit tulevat todella vaikuttamaan ja niillä tulemaan paljon kerrannaisvaikutuksia. Ja kuten sanoin, ne alueet, jotka ovat saaneet vähiten eu tukirahastoista lainoja, apua ja tukia tulevat varmasti ensimmäisenä hyötymään näistä EIPn lainoista ja rahoituksista. Meidän pitää myös kehittää mikroluottotoimintaa, jotta voimme elvyttää talouskasvua ja parantaa työllisyystilannetta. Myös pitää paremmin tukea kestäviä investointeja – kaupunkialueilla. Jeremy Jaspers-ohjelmat ovat todella merkittävä lisäarvo. Meidän pitää myös luoda uusia innovoivia rahoitustuotteita. Minä haluan onnitella edustaja Kutasia loistavasta mietinnöstä. Paljon kiitoksia. Viimeisimpänä sitten edustaja Kuun, olkaapas hyvä. Äh, herr parlamentspräsident verehrte Kiitoksia herra puhemies, arvoisa EIPn pääjohtaja. Käyty keskustelu on erittäin tärkeä jäsenvaltioiden kansantalouden näkökulmasta katsottuna. On käynyt ilmi, että terveen rakenteen omaavat jäsenvaltiot suhteessa suuriin ja pk-yrityksiin ovat selviytyneet kriisistä erittäin hyvin. Kun katsotaan Saksan suuntaan, niin PK yritykset työllistävät 70 prosenttia kaikista työntekijöistä ja me voimme tarjota sitä kautta myöskin koulutuspaikkoja. Tämä täytyy huomioida myöskin jäsenvaltioiden pankeissa, eli että lainoitusta voitaisiin helpoittaa. Sitä kautta voitaisiin parantaa pk-yritysten toimintamahdollisuuksia. Eli kyllä EIVn pitäisi tukea tämän tyyppistä toimintaa. Tämä on erittäin tärkeää, koska sitä kautta kansantalouden kasvua voidaan saada aikaiseksi. Ja näin voimme taistella amerikkalaisia ja Aasian kilpailijoita vastaan. Eli kyllä EIBn rooli on keskeisellä sijalla, mutta pelkkää sanahelinää emme kaipaa. Me tarvitsemme konkreettisia toimia, jotta me pääsemme eroon tästä kriisin keskeltä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia edustaja Kuun. Ilmeisesti kaikki halukkaat ovat saaneet puhua ja näin voinkin antaa puheenvuoron komissaari Sefcovicille. Olkapa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos äh, puhemies. Arvo, monet äh, arvon jäsenet ovat äh, viitaneet täällä tähän kunnolliseen valvontaan ja voin taata, että komissio miettii todella tarkasti EIPn valvontaa. Me tarvitsemme kunnollista valvontaa ja olen vakuuttunut myös siitä, että EIPn hyvä, hyvää toimintaa voidaan ylläpitää koko ajan. Mutta EIPn se, millä tavalla EIP toimii, eh, on otettava myös huomioon. EIP on ryhtynyt konkreettisiin askeliin ja toimiin eh, saadakseen aikaan kunnollisen valvontajärjestelmän. Tämän lisäksi, koska EIPlle on eh, annettu takeet raportoinnista myös EKPn e suuntaan. Toisaalta me uskomme, että Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan keskuspankki eivät yksinään kykene valvomaan ja takaamaan kaikkea, äh, niin meidän täytyy löytää toisenlaisiakin äh, ratkaisuja äh, EIPlle ja EIPn muille elimille. Mitä tulee sitten yhteistyöhön komission ja EIPn kesken, voin painottaa, että komissiolla on nyt jo merkittävä rooli EIPn valvonnassa – esimerkiksi omien varojen ja luottojen myöntämisessä. Ja komissio on edustettuna EIPn johtokunnassa. Voin vakuuttaa teille, että EIPn ja komission yhteistyö on erinomaista. Mitä tulee sitten ulkoisten EUn EIPn ohjelmien valvontaan ja vastuuvapauteen, niin esimerkiksi EIPn toimet Euroopan kehitysrahaston puitteissa toteutetaan erityisen rahoitusasetuksen pohjalta. Ja EIP eh, e eh, se, se, miten EIP tässä toimii, se ei ole normaali vastuuvapausmenettelyn alainen. Ja sitten vielä edustaja Hybnerille. Toki me olemme samaa mieltä siitä, että EIPn potentiaalia olisi parannettava ja maksimoitava ja avattava uudet mahdollisuudet niin, että voisimme parantaa luottopotentiaalia nimenomaan PK-yrityksille ajatellen varsinkin nyt kriisin jälkeistä aikaa ja luottojen pulaa. Sen vuoksi me haemme tässä nyt innovatiivisia keinoja toimia ja muistuttaisin vielä EUn äh, rahoitussäännöistä, jotka on uudistettu. Ja siinä vedotaan nimenomaan tai haetaan uusia rahoitusinstrumentteja. Täällä on puhuttu myös erilaisista ohjelmista, joiden kautta rahoitetaan tutkimusta ja innovatiivisuutta. Ja olen vakuuttunut, että äh, kun saamme tiedot näistä projekteista, niin löydämme uusia rahoitusvälineitä myös muille sektoreille. Kiitos. I thank you, Commissioner. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Ja seuraavana pääjohtaja Meistat. Olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Kiitos arvoisa puhemies. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat kommentoineet, käyttäneet puheenvuoron, vaikka olenkin sitä mieltä, että eräs heistä oli aika väärällä tiellä. Oli e, en pysty mitenkään vastaamaan yksityiskohtaisesti kaikkiin erittäin mielenkiintoisiin kysymyksiin, mutta jotkut niistä voisivat saa, ansaitsevat komissiossa tarkempaa tarkastelua, erityisesti kysymys, jonka Rova Hymner otti esille. Jos te toivotte, että EIP voisi todella antaa tuntuvan panoksen, kun ryhdytään toteuttamaan Eurooppa 2020 strategiaa erityisesti, kun se toimii yhteistyössä komission kanssa, niin totta kai aivan selvää, ilmiselvää on silloin, että sääntöjen puitteissa te keskustelette nyt uudesta rahoitussäännöstöstä, rahoitusjärjestelystä, mutta teidän pitää olla tarkkaavaisia, jotta voidaan taata se, että EIP kykenee antamaan tämän panoksensa, jota siltä odotetaan. Komission tekemä ehdotus on meistä ihan soveltuva, ihan hyvä, mutta vielä täytyy parlamentin ja neuvoston hyväksyä tämä komission tekemä ehdotus. Mutta teillä on tärkeä rooli siinä, kun tutkitaan tätä rahoitus säännöstöä. Täällä on myös ollut erittäin muita, paljon muita mielenkiintoisia kysymyksiä. Veroparatiisit, johon herra Kanfin puuttui. Minä voin vakuuttaa hänelle, että EIP tässä suhteessa omaa vieläkin tiukemman politiikan kuin muut rahoituslaitokset kansainväliset rahoituslaitokset. Voin sanoa teille, että ihan äskettäin me kieltäytymme yhteisrahoittamasta Euroopan Afrikan kehityspankin tai Maailmanpankin kanssa – rahoittamasta yhdessä erästä hanketta, koska se ei täyttänyt kaikkia niitä tiukimpia kriteitä, joita olimme asettaneet itsellemme. Voin sanoa tässä herra Kanfinille, että se, me emme missään nimessä rahoita sellaista promottoria, joka löytyy OECD mustalta listalta. Mutta minä olen valmis myöskin tarkastelemaan tätäkin kysymystä lähemmin. Esi- erityisesti herra Kluutin tekemä kysymys, jossa hän kosketteli äh, PK-yritysten saamia lainoja ja avoimuutta. Ei ole montaakaan rahoituslaitosta, joka on valmis antamaan niin paljon tietoa toiminnastaan PK-yritysten suuntaan kuin meidän pankkimme. Monet PK-yritykset, jotka ovat todellakin hyötyneet EIP-myöntämistä lainoista, tai rahoit, muiden rahoitusvälittäjien antamista lainoista, niin niitä on yli 60 tuhatta pk-yritystä vuonna 2010. Haluan myös painottaa kolmea ominaispiirrettä, jotka tekevät EIPstä aika ainutlaatuisen laitoksen. Ensimmäinen on se, että päinvastoin kuin täällä eräs halusi vakaasti vakuuttaa, me emme käytä veronmaksajien rahoja. me emme käytä yhtäkään lanttia Ison-Britannian veronmaksajien rahoista. Emme yhtäkään puntaa käytä. Me, ne varat, joita saamme päivittäin rahoitusmarkkinoilta, kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, ovat meidän varojamme. Sen takia meillä on tämä kolmois A-luokitus me toimimme, me lainaamme Aasiasta ja Amerikasta. Me, meillä on myös rahoja, varoitusta, varoja, jonka avulla me voimme rahoittaa hankkeita hyvissä olosuhteissa. Budjettivaikutukset tästä ovat sitten ja ne takuut, joita annetaan riski riskipolitiikalle, kun lähdetään toteuttamaan <clears throat> ulkoisia summia, joita parlamentti ja neuvosto meille myöntävät. Meillä on takeet siitä, mutta se on vielä tällä hetkellä väliaikaista Euroopan budjetissa, koska me olemme ennakoineet 4, 9 prosenttia kokonaislainoituksesta, joita annetaan näistä ulkoa tulevista rahoituksista tai summista. Tässä on kyse ensimmäisestä palautuksesta, mutta kun on kyse tässä on kyse siitä vähittäisestä äh, takaisinmaksusta, koska me emme vetoa niin tiukasti näihin takuisiin. Sen takia kustannukset Euroopan budjetille ovat nollaluokkaa. Teidän pitää tajuta, että me, meidän laitoksemme ei maksa juurikaan mitään veronmaksajille. Toinen ominaispiirre on se, että me olemme rahoituslaitos, joka on puhtaasti eurooppalainen. Osakkeenomistajille kaikki jäsenet ovat yksinomaan jäsenvaltioita. EUn jäsenvaltioita. Me olemme rahoituslaitos, joka on lakisääteisesti velvoitettu sopimuksen mukaan. Se on velvoitettu tukemaan rahoituksellisesti EUn, poliittis- EUn poliittisia tavoitteita. Olemme ainut rahoituslaitos, joka ei voi rahoittaa hankettaan, ellei se ole etukäteen saanut myönteistä vihreätä valoa hyväksymisen tai myönteisen lausunnon komissiolta. Ja sen jälkeen kaikissa eri pääosastoissa tutkitaan tätä ehdotusta kilpailusta, kilpailupääosastosta ympäristöön vain esimerkkiä antaakseni. Meidän pitää tiukasti soveltaa sääntöjä ja eu politiikkaa ja sääntöjä tilintarkastustuomioistuin harjoittaa valvontaa meidän suhteen valvontaan. Me olemme Olafin kanssa jatkuvassa yhteistyössä ja me olemme myös valmiita hyväksymään valvonnan tältä uudelta Euroopan pankkiviranomaiselta. Mm, ainakaan jos on jos on kyse EIPstä, niin me olisimme varsin iloisia, jos virallisesti meitä valvottaisiin tämän viranomaisen toimesta. Me myös epäsuorasti meillä on paljon toimintaa. Me olemme yhteistyössä tämän tarkastuskomitean kanssa, jotka ovat asiantuntijoita pankkivalvonnassa, mutta minä voin tässä vakuuttaa vielä jälleen, jälleen kerran, että olemme valmiita toimimaan yhteistyössä hyvissä, hyvissä yhteistyöhengessä, hyvissä, hyvissä olosuhteissa tämän uuden Euroopan pankkivalvontaviranomaisen kanssa. Ja kolmanneksi EIP on aika ainutlaatuinen siinä mielessään, että se on siinä, miten se harjoittaa asiantuntemustaan ja toteuttaa sitä. On, on kyse pankista tai laitoksesta, joka jatkuvasti työllistää yli sata insinööriä ja jatkuvasti erikoistuneita konsultteja, työllistää jatkuvasti erikoistuneita konsultteja. Meillä on asiantuntemusta, jota, joka on tunnustettu kaikkialla. Me annamme teknistä neuvonantoa hankkeisiin, joita me emme voi välttämättä voi rahoittaa, koska ne toteutetaan alueilla, jotka sijaitsevat meidän toimialumme ulkopuolella minä olen sitä mieltä, että olisi todella vahinko, jos tätä asiantuntemusta ei hyödynnettäisi, koska on aloja esimerkiksi kaupunkiliikenne, energiatehokkuus, veden kiertokulko, tuki PK-yrityksille, on ihan totta, että EIP on kehittänyt aika ainutlaatuisen asiantuntemuksen näillä saroilla. Lopuksi haluaisin sanoa, että olisi todella vahinko, jos tätä potentiaalia ei hyödynnettäisi täysimääräisesti. Ja sitäkin voitaisiin harjoittaa vähän jäsennellymmän, tiiviimmän yhteistyön puitteissa Euroopan parlamentin kanssa. Minulle esitettiin ihan legitiimejä kysymyksiä. Jos me rahoitamme enemmän Turkissa jotakin, se on ihan oikein, koska meillä on mandaatti siihen ja se on päätetty yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Niiden toimesta meillä on siellä missio rahoittaa enemmän näitä jäsenehdokasmaita. Eli me rahoitamme suhteellisesti enemmän Turkiassa ja Kroatiassa kuin ehkä joissakin muissa maissa. Me olemme siellä läsnä sen takia, että haluaisimme toteuttaa sitä mandaattia, joka meille on myönnetty eurooppalaisten viranomaisten toimielinten toimesta, nimenomaan neuvoston ja parlamentin toimesta. Ehkä, voisin, silloin voitaisiin, ehkä voitaisiin jäsenne, harjoittaa paremmin jäsenneltyä ja toimivampaa yhteistyötä vieläkin Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Paljon kiitoksia arvoisa pääjohtaja. Ja lopuksi puheenvuoron saa vielä edustaja Kutas esittelin ominaisuudessa. Olkaapa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Haluaisin ensiksi kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tämän erittäin rakentavan keskustelun aikana. On pakko myöntää, että vaikka on tullutkin kritiikkiä, Hyvä puhemies ja hyvä pääjohtaja, arvoisa pääjohtaja, te olette voineet todeta, että kaikki kollegat ovat myöntäneet, kuinka tärkeä rooli EIPllä on investoinneissa ja sillä voi olla tärkeä rooli myös rahoituskriisin ratkaisemisessa. Me tarvitsemme investointoja, me tarvitsemme hankkeita, kestävän kehityksen hankkeita EU:ssa ja minä olen sitä mieltä, että meidän pitää todellakin tajuta paremmin, kuinka paljon meillä on kunnianhimoisia ajatuksia. Ei pidä pelätä ehdottaa jotakin innovatiivisia ajatuksia ja hankkeita. Haluan myös painottaa lopussa, keskustelun lopuksi, kuinka tärkeää on avoimuus ja parempi kommunikointi kaikkien eurooppalaisten toimielinten kanssa. Hyvä puhemies, arvoisa pääjohtaja, kaikkien kollegojen nimissä haluan sanoa, että voitte jatkossakin luottaa Euroopan parlamentin tukeen. Kiitoksia, arvoisat kollegat. Keskustelu EIB vuoden 2009 vuosikertomuksesta päätyy tähän. Äänestys toimitetaan kello 12. Näin voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Ai